varapuheenjohtajan ja unionin ulkoasian edustajan edustaja eh, komission jäsen Stylianidisin puheenvuoro. Eh, Kiitos puhemies. Tämä tragedia on surullinen muistutus niistä haasteista, joita Afganistanilla edelleenkin on epävakauden, sodan ja konfliktin aikana. Viimeiset viikot ovat osoittaneet, miten maan pohjois- ja itäosissa on uhattu etenemällä tähän asti saatua sopimusta. periaate, vapai, vapauksien suojaaminen ja peruspalvelujen saaminen ovat vaarantuneet. Meidän on nyt ilmaistava tukemme kansalliselle yhtenäisyyshallitukselle ja varmistettava se, että Afganistan on ja pysyy esityslistalla. Viimeisimmät kehitykset Kundusissa ja sen lähistöllä ovat varoittavia meille kaikille. Tämä Talibanin hyökkäys ja kärsimys, jota se on aiheuttanut viattomille sivullisille alueilla, on vakava humanitaarinen tilanne. Kokonaistilanne on edelleen hyvin hauras ja epävakaa tämä hyökkäys, joka osui pahasti Lääkärit ilman rajoja järjestön sairaalaan, oli tragedia, jota syvästi pahoittelen. Se on ikävä, koska se osui lääkäreihin, ihmisoikeustaistelijoihin sairaalahenkilökuntaa suojataan aivan erityisesti kansainvälisessä lainsäädännössä. He eivät koskaan saa olla hyökkäyksen kohde. Ilmoitettu uhrien määrä kertoo, että 12 lääkärit ilman järjestön eh, Lääkärit ilman rajoja järjestön jäsentä on uhrien joukossa ja lisäksi potilaita. Meidän ajatuksemme ovat kaikkien uhrien omaisten luona ja avunantajien luona. Meidän ajatuksemme ovat niiden kanssa, jotka omistavat aikansa ja taitonsa Afganistanissa ja muualla maailman kriisialueilla ihmisten hengen pelastamiseen ja elinolosuhteiden parantamiseen. Lääkärit ilman rajoja on pitänyt tätä sairaalaa Kundusissa äärimmäisen koettelevissa olosuhteissa, eikä vain siellä. Olen itse voinut havaita lukuisilla käynneilläni kriisialueilla, minkälaista ihmishenkiä pelastavaa työtä he tekevät hyvin akuuteissa tilanteissa. Lääkärit ilman rajoja on siellä, mistä lähes kaikki muut ovat vetäytyneet. Varoittaisin kovasti siitä, että että unohdetaan, miten tärkeää työtä he ovat tehneet Libyassa, Syyriassa, Ebola-kriisin yhteydessä. Lääkärit ilman rajoja järjestön yhteistyö on niin arvokasta, että ilman sitä maailma taistelisi edelleenkin saadakseen Ebolan kontrolliin. Mutta palaamme Kundusiin. Afganistanilaiset lapset ja perheet ovat nyt kärsineet jo yli kolme vuosikymmentä kestäneestä kriisistä. Meidän on kunnioitettava Lääkärit ilman rajoja järjestöä ja muita humanitaarisia järjestöjä, jotka tekevät ihmishenkiä pelastavaa työtä, mutta se ei vielä riitä. Tämä parlamentti tietää varsin hyvin, mitä on kunnioittaa ihmisoikeuksien puolustajia ja ihmishenkiä pelastavien järjestöjen työtä. Me olemme kaikki heille kovin paljon velkaa ja nyt monet ovat maksaneet hengellään sen, että tekevät tällaisen järjestön puitteissa työtä kaikkein haavoittuvaisimpien hyväksi. Meidän on oltava hyvin tiukkoja ja selväsanaisia siinä, että korostamme absoluuttista tarvetta suojella heidän elämäänsä ja heidän ihmisarvokkuuttaan, kun he avustavat Tämä tragedia on suhteeton, se on suhteeton riski siviileille. Kaikkien osapuolten on tehtävä kaikkensa, jotta voidaan erottaa sotilas- ja siviilikohteet mukaan lukien sairaalafasiliteetit. Kaikkien osapuolten on kunnioitettava ja suojeltava lääkärihenkilöstöä ja hoitohenkilöstöä. Puhemies, on sanottu, että nämä afgaanijoukot ja Naton joukot ovat velvoitettuja suojaamaan sairaalahenkilökunnan suojelun. Nyt on ponnisteltava, jotta ei kohdisteta sotilaallisissa operaatioissa iskuja siviilikohteisiin. Samaan aikaan Afganistanin riippumaton ihmisoikeuskomitea on pyytänyt selvittämään mahdollisia sotarikoksia, joita Taliban on tällä viikolla tehnyt Kundusin kaupungissa. Järjestö on vedonnut, jotta voidaan taata oikeudenmukaisuus selvitettäessä, ketkä nämä iskut ovat tehneet ja varmistetaan se, että oikeus toteutuu. Lääkärit ilman rajoja ja YK ovat kannustaneet tämän hyökkäyksen tutkintaan. Presidentti Yhdysvaltain tahot ovat korostaneet sitä, että asia selvitetään. Me olemme tyytyväisiä, että tämä tutkinta on tulossa ja toivomme, että se antaa meille jo pian selvät tulokset. Mutta Tämä tragedia on surullinen muistutus siitä, että Afganistanin on edelleenkin päästävä vuosikymmenien konfliktista. Se tarvitsee kattavat vastaukset moniin hankaliin haasteisiin, joita sillä on edessään sen on edelleenkin ponnisteltava, jotta saadaan tärkeimmät tekijät mukaan ja luotua uusi Afganistanin turvallisuusstrategia, mutta fokus on oltava myös paikallishallinnossa, jotta paikallishallinto saadaan tukemaan hallintoa. Afganihallitus on osoittanut, mihin suuntaan se haluaisi mennä. Nyt vaaditaan tehokasta täytäntöönpanoa ja me olemme valmiita tukemaan afgaaniviranomaisia ja Afganistanin kansaa tässä hankalassa prosessissa. Välittömän toiminnan osalta meidän on nyt nopeasti arvioitava, tarvitaanko ylimääräistä humanitaarista tukea. Samalla tavoin vetoamme Afgaanihallitukseen, jotta se voisi helpottaa humanitaarisen avun antamista ja saamista perille kundusiin ja sisäisesti siirtymään joutuneille. Meidän on tarkasteltava mahdollisuutta avata humanitaarisen avun käytävä kundusin alueelle. Me tarvitsemme myös kaikki alueelliset toimijat mukaan niin, että voidaan yhdessä pyrkiä luomaan kestävää rauhaa. Tämä on myös näkyvillä diplomaattisessa työssämme. Kun viime viikolla keskustelimme kaikkien relevanttien toimijoiden kanssa New Yorkissa, joka pidettiin YK yleiskokouksen yhteydessä. Euroopan unionissa me teemme yhteistyötä kansallisen yhtenäisyyden hallituksen kanssa näinä vaikeina aikoina. Me teemme tämän ennen kaikkea kaikkien Afganistanin, koko Afganistanin kansan edun nimissä. Kiitoksia. Paljon kiitoksia, komissio jäsen Stylianidis. Nyt puhujat ryhmien nimissä. Ensin kollega Donjon EPP-ryhmästä. Kiitos puhemies, komissaari. EPP ensiksi haluaa esittää pahoittelunsa äh, Kundusin sairaalan uhreille ja äh, näistä pommituksista on todella selvitettävä kaikki viimeistä piirtoa myötin. Tämä virhe, jonka myöskin amerikkalaiset ovat tänään myöntäneet äh, sen jälkeen, kun ensiksi kierreltiin ja kaareltiin on itse asiassa tuhonnut ainoan Kundusin alueen toimivan sairaalan. Ja tämän huolimatta siitä, että todella MSFn henkilöstö kertoi äh, siitä, minkä tyyppistä toimintaa se alueelle harjoittaa. Traagisista tapahtumista huolimatta on todella myöskin hyvin tärkeää ajatella Afganistanin kriittistä tilannetta Kundusissa ja myöskin Faryabin äh, Turkmenistanin lähellä ja kahdessa muussa Afganistanin pohjoisprovinssissa toimivat talibanit siis äh, tekevät tästä tilanteesta entistä vaikeamman kuin aikaisemmin, kun länsijoukkoja lähdettiin sieltä vetämään. Nyt nämä iskut ovat kohdistuneet pohjois pohjois Afganistaniin ja se on tähän mennessä ollut tähän mennessä kapinallisilta aika suojassa, mutta Talibanin uhka on kuitenkin hyvin suuri myös näillä alueilla. Afganistanin turvallisuusjoukot koulutuksesta huolimatta eivät vielä pysty täysimääräisesti vastaamaan tällaisiin Taliban hyökkäyksiin ja ilman amerikkalaista tukea Kundusissa ja monissa muissa Taliban alueissa tilanne olisi vielä huonompi. Meidän on muistettava myöskin se, että samanaikaisesti myöskin muita kapinallisryhmiä äh, esiintyy. Esimerkiksi ISIS on jo paikan päällä ja tekee yhteistyötä muiden jihadistien kanssa. Ja usbekistanilainen islamistiliike ja monet muut Pakistanin ja Afganistanin rajoilla toimivat liikkeet ovat lähteneet todella toimimaan ja tämä prosessi on otettava huomioon. Ja tämä osoittaa, kuinka kansainvälisesti tässä tulisi nyt herätä. Tietysti pitkään. Ja muistaa, että sotilaallisilla toimilla on aina rajoituksensa, mutta kun kysymys on näistä rajamaista ja myöskin Venäjästä ja Kiinasta, niin tämä nykyinen tartuntavaara todella täytyy ottaa huomioon. Meidän täytyy siis tietysti myöskin keskittyä näihin läheisimpiin, lähi, lähimpiin kriiseihin, jotka koskettavat turvallisuuttamme suoraan, mutta myöskin Afganistanin tilanne on hyvin polttava. Monet ongelmat siellä juontavat juurensa itse asiassa ö, juuri äh, Afganistanin tapahtumista ja äh, sen takia meidän pitäisi myöskin YK kanssa tehdä yhteistyötä tässä. Paljon kiitoksia kollega Danjon ja seuraavaksi SND-ryhmän puolesta kollega Kahn, neljä minuuttia. Mr. President. Puhemies, ryhmäni puolesta haluaisin osoittaa syvät surilla valittelut äh, Kundusin hyökkäyksen uhrien perheille ja ystäville. Meidän ajatuksemme ovat heidän perheidensä parissa. Me arvostamme kovasti näitä lääkäreitä ja henkilökuntaa, jotka äh, tekivät äh, kovasti työtä viimeisen viikon aikana tämän iskun jälkeen. Me myös äh, haluamme muistaa kaikkia lääkäreitä, jotka vaarantavat henkeensä ympäri maailmaa jatkuvasti pelastaakseen muiden E, ihmisten hengen. Tämä e, sairaala oli erittäin tärkeä kaikille e, konfliktin osapuolille. Yli 20 siviiliä kuoli tässä hyökkäyksessä ja useita loukkaantui. Me ryhmänä tuomitsemme tämän hyökkäyksen kovin sanoin. Sairaala on sairaala ja sisällä olevat ihmiset ovat potilaita ja lääkintähenkilökuntaa. Se, että heidät otetaan kokeensa on kansainvälisen oikeuden kohteeksi, on kansainvälisen oikeuden vastaista mikä ikinä syy onkin. On erittäin tärkeää, että että nyt tehdään riippumaton tutkinta, jotta voidaan varmistaa täysi avoimuus ja vastuunotto, ja ne, jotka ovat tästä vastuusta, on vietävä oikeuden eteen jatkuvasti jotkut terrorismin vastaiset toimet rikkovat kansainvälistä oikeutta. Me kuulimme Cameronin päätöksestä äh, tehdä lennokkihyökkäys, jolla äh, tapettiin yhdistyneen kuningaskunnan kansalaisia äh, sen alueen ulkopuolella. Tavoitteena pitäisi olla ihmisten pelastaminen terrorismin uhan alla, mutta kansainvälisen oikeuden rikkominen ei voi olla hyväksyttävää. Meillä täytyy aina olla vastaus EUlta. E, me haluamme myös tuomita Talibanin ja heidän väkivallan teonsa. Talibanin menestys Kundusin ympärillä johtuu korruptoituneesta hallinnosta. Hallinnon täytyy olla yhtenäinen ja sen on keskityttävä yhteisön, yhteisymmärryksen lisäämiseen. Tarvitaan todellisia rauhanaloitteita muuten. Turvallisuustilanne todennäköisesti heikkenee entisestään. EUn ja kansainvälisen yhteisön täytyisi auttaa tässä diplomatian ja neuvottelujen kautta alueellinen yhteistyö, jonka tavoitteena on pitkän aikavälin rauha, turvallisuus ja vakaus alueella on tärkeää. Yhteistyö Pakistanin kanssa on erityisen merkittävää. Olemme iloisia siitä, että he haluavat auttaa rauhanprosessissa prosessissa ja parantaa suhteita Kabulin ja Islamabadin välillä. Pakistania ei saada unohtaa, kun on muita vakavia kriisejä. Miloisia sitä, että on apua annettu Kundusin alueen siviileille, vaikka olemme tuhansia kilometrejä mm, Afganistanissa mekin olemme huomanneet Afganistanin epävakauden. Useat afganistanlaiset ovat luopuneet äh, maastaan. Äh, he ovat kärsineet vuosikymmenien kriisistä. He todella tarvitsevat rauhaa. Nyt äh, Yhdysvallat on tarjonnut neljä erilaista selitystä tälle tapahtumaan. Siksi tarvitaan riippumatonta tutkintaa. Meillä on vastuu varmistaa, että tämän tyyppinen tragedia ei toistu. Kiitoksia. Kiitoksia, edustaja Kahn. Seuraavaksi edustaja Demesmaker hän puhuu ECR-ryhmän puolesta. Kiitokset puhemies ja pitkälti voi jatkaa siitä, mitä edeltävä puhuja sanoi. ECR-ryhmän nimissä minäkin haluan ilmaista osanottoni tämän pommituksen uhrien perheille, ystäville, pommituksen henkijääneille. Me olemme kaikki järkyttyneitä ja kannustamme tekemään eh, tarkan riippumattoman tutkimuksen. Miten eh, herran nimessä on mahdollista, että että avunantajiin ja potilaisiin kohdistuu iskuja. Heistä tuleekin uhreja, kun hyökätään kansalaisjärjestön ylläpitämään sairaalaan. On mahdollista vain, että tässä on tehty vakavia arviointivirheitä amerikkalaisten ja afganistanilaisten puolelta. Amerikkalaiset ovat olleet jo 14 vuotta Afganistanissa. Nyt jos pommitusta sanotaan vain oheisvaurioiksi, on se vain halpa selitys. Lääkärit ilman rajoja on lisäksi tehnyt kaikkensa turvatakseen oman turvallisuutensa. Vaikka sairaalassa olisikin ollut Taliban taistelijoita, minkä lääkärit ilman rajoja kieltää painokkaasti, olisi avunantajia pitänyt varoittaa ensin. Mutta ongelma on paljon pidemmälle menevä, koska rakenteellinen hallinto on huonoa. Afganistanin hallitus on huon Afganistanin hallituksessa, Taliban etenee jälleen. Nyt kun yhtenäisyyshallitus on ollut vuodessa, ei edelleenkään ole olemassa puolustusministeriä. Afganistanin hallituksella, ähm, armeijalla on riittämätön materiaali eikä kunnon johtoa sen taistelussa Talibania vastaan. Ei ilmavoimia ja siksi vedotaan amerikkalaisten apuun. Miten on mahdollista, että 7000 Afganistanin joukot ähm, eivät pysty pitämään kaupunkia kymmenen kertaa pienempää ryhmää vastaan. Kiitoksia edustaja Demesmaker ja seuraavaksi kollega Austrevicius kaksi minuuttia. Hän puhuu äh, liberaalidemokraattiryhmän puolesta. Commissioner. Puhemies, komission jäsen, kollegat, puhun Alden puolesta ja haluan todella esittää mitä syvimmät survaluttelut uhreille kun sairaala valittiin kohteeksi, niin siinä tehtiin todella vakava virhe, mutta tämän strategian syyt ovat edelleen epäselvät. Naton päätös ja viranomaisten päätös tehdä riippumaton tutkimus aiheesta on todella hyvä päätös. Mitä Kundusissa sitten tapahtui? Se oli hirvittävä onnettomuus, mutta emme voi pitää sitä pelkästään vain yksittäisenä erillisenä tapahtumana. Kundusista muodostunut Talibanin yksi suurimmasta sotilaallisesta voitosta pitkiin aikoihin ja Talibanin todella voima on siellä entisestään vain vahvistunut. Enimmäkseen he myöskin saavat sinne uusia värvättyjä jäseniä, jotka tulevat erityisesti Venäjän alueelta ja muualta Aasiasta. Tämä tilanne kaiken kaikkiaan on hälyttävä. Talibanit täytyy voittaa, jotta Afganistan sai, saisi uuden alun meidän toimimattomuutemme seuraukset voivat olla hirvittävät. Me emme voi jättää huomiota myöskään sitä tukea, joka Afganistanin turvallisuuteen ja kehitykseen on annettu. On oltava hyvin selvää, että Irakin ja Syyrian virheet eivät saa toistua. Tällä hetkellä Afganistanissa ponnistelemme aivan liian heikosti. On hyvin tärkeää, että että Afganistanin edistyminen pohjaa niin sotilaallisesti kuin kehityksellisesti sille työlle, jota olemme jo tähän mennessä tehneet. Myöskin paikalliset toimijat on saatava mukaan. Meidän on toimittava päättäväisesti Afganistanin tilanteen edistämiseksi ja Muutoin, jos toimimme hämmennyksen vallassa, Afganistanin kansalaiset todella kärsivät. Kiitokset. Kiitoksia kollega Austravicius. Seuraavaksi kollega Konechna GUE NGL-ryhmästä. Kiitoksia hyvät naiset ja herrat. Ensinnäkin kiitoksia siitä, että tuitte meidän ehdotustamme käydä keskustelua tästä asiasta täysistunnossa. Nyt on tullut hetki eh, jättää sivuun mustavalkoinen ajattelu, koska viattomat ihmiset kuolivat, kun he auttoivat toisia ihmisiä ja palvelivat yhdessä maailman maarallisimmista maista. Sen sijaan, että he olisivat saaneet tunnustusta, heidän tämä pommitettiin tunnin ajan ja koko alueen ainoa sairaala tuhottiin. Hyökkäyksessä avuttomat potilaat kuolivat. Tämä on kauhea rikos. Parempia sanoja tämän kuvailemiseen ei löydy. Tämä on rikos kansainvälisen oikeudessa, e, jota rikottiin. Ja mitä me olemme nyt sitten saaneet kuulla, ovat kyynisiä selityksiä ja valheita. Meidän täytyy osoittaa surunvalittelumme uhrien perheelle ja sitten varmistaa, että täysi riippumaton tutkinta asiasta tehdään. Se on ainoa tapa selvittää, kenen syy tämä on. Tämä on ainoa tapa osoittaa, että kansainvälinen oikeus koskee eh, samanarvoisesti kaikkia. Tässä meillä ei ole varaa mihinkään kaksinkertaisiin standardeihin ja anteeksi pyytö ei riitä, vaikka sen tekisikin valtio, joka pitää itseään demokratian ja sivilisaation suojelijana, mutta rikkookin sitä usean otteeseen. Emme voi hyväksyä sitä, että potilaat palavat vuoteisiinsa. Tässä yhteydessä haluaisin osoittaa surun valitteluni niin, eh, Lääkärit ilman rajoja järjestöille ja uhreille ja pyytäisin minuutin hiljaista hetkeä puhemies. Kollegin siis- Kiitoksia ja seuraavaksi edustaja Jean Lamberts, joka puhuu vihreän ryhmän puolesta. Kiitos puhemies. Kuten komission ja sen totesi, monet meistä ovat tavanneet lääkärit ilman rajoja työskentelemässä haastavissa olosuhteissa eri puolella maailmaa. Me kunnioitamme sen integriteettiä ja riippumattomuutta ja sen politiikkaa, jossa ei tehdä eroa henkilöiden etnisen alkuperän, uskonnon tai poliittisen sitoutuneisuuden pohjalta. Ja uskomme, että tämä aiheuttaa ongelmia joillekin hallinnon hallinnoille, mutta edelleenkin on niin, että lääkärit ilman rajoja ja monet muut vastaavat järjestöt voivat saada paikallisen väestön luottamuksen. Minunkin ryhmäni tuomitsee tämän pommituksen ja me haluamme myös ilmaista syvän osanottomme niille, jotka ovat menettäneet rakkaansa, ystävänsä tai kollegansa. Ihmisten tulisi kokea olevansa turvassa, paikassa, jossa parannetaan. Se on todella tarpeellinen taho koordinaatit annettiin, mutta jostakin syystä niitä ei kunnioitettu. Näin meille sanotaan. Ja jälleen kerran pitää kysyä, mitä oikein tarkoitetaan, kun puhutaan tarkkuuspommituksesta ja mikä on tällaisen pommittamisen arvo. Meille sanotaan, että tämä voi olla sotarikos, joka tapauksessa kyse on vakavasta humanitaarisen kansainvälisen lain rikkomisesta ja me tuemme Lääkärit ilman rajoja järjestön vetoomusta, kuten muutkin, että asiasta järjestetään riippumaton tutkinta, miten ikävä siitä tuleekin, mutta riippumattomuus on oleellista ja kuten totesin, kaikki sotarikokset tulee tutkia. Kiitoksia. Kiitoksia kollega Lambert ja nyt äh, kollega Korrao, joka puhuu EFDD-ryhmän puolesta. Kiitoksia puhemies. Hyvää huomenta kollegat. Nyt jos kuulen useiden puheenvuoroin äänensävy, niin vaikuttaa siltä, että se ongelma, josta me keskustelemme täällä tänään, on Talebanin edistyminen. Meidän täytyisi ennemminkin pohtia sitä, mitä rauhan turvaaminen tai rauhan missiot tarkoittavat. Täytyy vain Googlessa kirjoittaa Naton virhe eh, tai mm, eh, Naton tulitus, eh, niin löydetään useita tapauksia, joissa on tulitettu siviilejä. Meidän täytyisi kutsua näitä oikealla nimellä, nimittäin sotarikoksina. Mitä voimme sitten tehdä tämän Kundusin hyökkäyksen suhteen, jossa kuoli siviilejä, jossa kuoli lääkintähenkilökuntaa? Me pyydämme riippumatonta tutkintaa, täydellistä avointa tutkintaa, jonka täytyy antaa tuloksia, koska nämä eh, ihmiset, eh, jotka Yhdysvallat on tappanut, eivät eh, herää enää henkiin ja siksi on oikein, että syypää joutuu tästä maksamaan. Kiitoksia kollega Korao ja nyt edustaja Borgetsio yksi minuutti. Hän puhuu kansakuntien ja vapausten ryhmän puolesta. Kiitoksia puhemies. Tämä eh, puheenvuoro kuulosti eh, jesuiittien eh, puheenvuoro, tämä komission puheenvuoro. Ei voi oikein ymmärtää, mitä Eurooppa ajattelee tästä asiasta. Onko tämä virhe, onko tämä sotarikos? Tämä Eurooppa, joka puhuu aina arvosta, arvoistaan, täytyisi sanoa tämä. Me emme nyt sitten vielä tiedä, oli Eh, Dresdenin eh, pommitus, eh, sotarikos tai kuitenkin tässä tapauksessa Euroopalla pitäisi olla rohkeus puhua. Mansonikin sanoi, että jos rohkeutta ei ole, niin sitä ei voi itselleen antaa. Kiitoksia. Kiitoksia, kollega Borgesio. Ja sitten lopuksi puhuu äh, Euroopan äh, unionin korkean edustajan puolesta komission jäsen Stylianides. Thank you, Chair. Puhemies, arvoisat kollegat, äh, kiitokset tästä keskustelusta. Hyvin laaja konsensus on siitä, että vaaditaan todella tutkimusta ja odotamme myöskin konkreettisia tuloksia tästä tutkimuksesta. Mutta haluan vielä toistaa tärkeimmän. Euroopan unioni edelleen pyrkii kansallisen yhteisön hallituksen kanssa toimimaan näinä vaikeina aikoina. Tämä on hyvin tärkeää. Me olemme sen rinnalla ja teemme kaikkemme, jotta voimme suojella sitä Talibanin voimaa vastaan. Tämä on varmasti kaikkein merkittävin ennakkoedellytys sille, että mitään edistystä paikan päällä Afganistanissa tapahtuu. Tietystikin kaikki meistä tällä parlamentissa ja kaikissa toimielimissä odotamme tuloksia tuosta tutkimuksesta mahdollisimman pian. Kiitokset vielä kerran tästä keskustelusta ja kiitos puhemies. Kiitoksia, hyvä komission jäsen.